sopimuksen täytännönpanon tilannetta Bangladesissa. Seuraavaksi puheenvuoron saa kysymyksen laatija Bernd Lange, viisi minuuttia, olkaa hyvä. Arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, me kaikki olemme varmaan vieläkin kauhuissamme siitä, mitä Rana Plazan onnettomuudessa Bangladeshissa ja monissa muissa onnettomuuksissa siellä tapahtui. Siellä ihmiset tekevät tekstiilituotteita lähinnä meille ja asettavat oman elämänsä ja henkensä alttiiksi. Siksi olikin oikein ja tarpeellista, että me tuon onnettomuuden jälkeen toimimme yhdessä ja saimme tämän kestävyyssopimuksen alulle ja ö, tämä oli hyvin tärkeää sen turvaamiseksi, että saadaan aikaan parannuksia Bangladeshin työoloissa. Huomenna on kolmas seurantakokous liittyen tähän kestävyyssopimukseen. Ja toivon, että siitä tulee menestys, mutta siitä tulee onnistunut kokous vain, jos pyritään selkeään yhteisymmärrykseen siitä, miten meidän tulee jatkaa. Se on myös syy siihen, miksi olemme tänään täällä. compact. Niin, että saadaan edistettyä sopimusta on tehty tarkistuksia, on perustettu uusia ammattiliittoja. Juuri palkka- ja työehtokysymyksissä työehtosopimusneuvottelumahdollisuus on aivan ratkaisevassa asemassa, jotta saadaan parannuksia aikaan. Vähimmäispalkan korotus on saatu ja Tämän sopimuksen myötä 1700 tehtaassa on tehty tarkastuksia ja parannettu työturvallisuutta, rakennusturvallisuutta, mutta myös palo turvallisuusepäkohtiin puututtu, eli edistysaskeleita on saavutettu. Mutta kansainvälinen työjärjestö kehottaa myös näkemään sen, että on suuria puutteitakin vielä. Ja Kiitoksen arvoisesti komissio on tämän kirjeessään hyvin selkeästi muotoillut. Siinä mielessä ei voi olla niin mielestäni, että toisaalta Bangladesh hyödyntää tuljetusjärjestelmänä etuja ihan taitavasti hyödyntää. Meillähän on viimeisen kolmen vuoden aikana kasvuprosentti ollut 6,6, mutta toisaalta ne velvoitteet, joita myös tulee tullietuusjärjestelmässä, mitä tulee ihmisoikeuksien tunnustamiseen, työntekijän oikeuksien tunnustamiseen, ei täytä niitä. Ja tekstiliteollisuuden päätöslauselmassa olemme tämä viime täysistunnossa muotoilleet selkeästi, että odotamme että tässä, että saamme sitovampia sääntöjä aikaan sille, että kestävyyskriteereistä pidetään kiinni. OECDn suuntaviivojen mukaisesti. Ja myöskin meidän etuusjärjestelmämme sopeutetaan vahvemmin siihen ja suunnataan siihen, että työntekijän oikeudesta pidetään kiinni. Tämä pitää vielä ottaa huomioon, että ei ole tarpeeksi edistystä. Ei voi olla niin, että tuljetusjärjestelmän puitteissa sallimme kaiken, suvaitsemme kaikkea. Kyllä johtopäätökset täytyy tehdä jossain vaiheessa parlamentissakin. Eli muutama ongelmakohta. Miten, miten ovat vientiteollisuuden vapaa-alueella työntekijöiden oikeudet? On sellaista liikettä kyllä, että hallitus ilmeisesti vielä miettii uudelleen lainsäädäntöä, mutta tähän tarvitaan selkeyttä, ettei tule kahta luokkaa kategoriaa työntekijöiden oikeuksia. Täytyy ottaa huomioon myös rekisteröinti ja ammattiliittojen rekisteröimisen vaikeudet ja myöskin ammattiliittojen rekisteröitymisen hyväksyminen ja muunlainen ammattiliittojen syrjintä, jota Bangladesissa tapahtuu, sellaista ei voida hyväksyä. Eli siinä mielessä kysymyksemme on todellakin se, että miten täytäntöönpano voidaan parantaa, miten voidaan varmistaa, että nämä asiat toteutetaan ja Toukokuun 2018 täytyy mielestäni pidentää tätä hyväksymistä, koska työtä ei ole vielä tehty. Tässä kysymyksemme komissiolle. Grazie, buonasera tutti. Kiitoksia, hyvää iltaa kaikille ja kiitoksia edustaja Langen. Ja komission puolesta seuraavaksi edustaja Malmström. Uh, honorable members, thank you for... Kiitoksia kovasti, kiitoksia kovasti, että otitte tämän asian esiin. Kiitoksia, että tuette tätä sopimusta ja tuette Bangladeshia. Komissio haluaa pitää huolen siitä, että myös EUn kauppapolitiikassa puututaan kansainvälisiin työ, normeihin. Meillä on erityisiä kumppanuuksia, meillä on muun muassa tämä Bangladeshin sopimus. Kun puhutaan työntekijöiden oikeuksista tai niiden kunnioittamattomuudesta Bangladesissa, niin olen samaa mieltä teidän kanssanne. ILO on sisällyttänyt aivan erityisen kohdan Bangladesista viime raporttiinsa. Siinä puhutaan kokoontumisvapaudesta ja järjestäytymisoikeudesta. Tämän parlamentin jäseniä on todellakin käynyt Bangladesissa ja se viesti, jonka te tältä matkaltanne olette välittäneet, on kyllä hyvin voimakas. Ja me olemme erittäin tietoisia tilanteesta. Jonkin verran parannusta Bangladeshin hallitus onkin saanut aikaan. Olen tietysti yhtä mieltä eh, niiden tavoitteiden kanssa, eh, joiden mukaan Bangladeshin hallituksen täytyy kunnioittaa täysimittaisesti työntekijöiden perusoikeuksia. Eh, sitten näihin kysymyksiin, joita otatte esiin, Lange ja muut. Muutamia myönteisiä merkkejä Bangladeshin työrintamalta on tullut. Siellä on muun muassa kolmikanta, sopimus helmikuulta, ja meillä on, ovat myös nämä vapaa alueet Niihin ilo ei ole. Meillä on siis vientiteollisuuden vapaa-alueet, joihin, joihin ei ole vielä puututtu kielteisesti. Työmarkkinaosapuolet ovat lähteneet tarkastamaan koko työlainsäädäntöä ja on erittäin tärkeää, että me tunnustamme tämän. Mutta Edelleenkin mandaatin pitkä, pidentämiseen liittyy kysymyksiä. Olisi hyvä, jos sitä voitaisiin jatkaa vuoden 2018 jälkeenkin tavalla tai toisella, mutta sehän ei riitä. Me tarvitsemme enemmän jatkuvaa parannusta ja merkittävää parannusta ja työtä täytyy vielä tehdä. Mitä huomenna sitten teemme? No, tulemme käymään seurantakokousta tämän sopimusryhmän kanssa ja tuolloin otetaan vähän mittaa siitä, mi, mi, missä, mihin tähän mennessä on päästy ja mihin ollaan menossa. Me olemme tehneet selväksi Bangladeshin viranomaisille sen, että odotamme, että siellä saadaan aikaan merkittävää parannusta työntekijöiden oikeuksien saralla. Eihän se yhdessä yössä tapahdu, mutta se edellyttää strategiaa, joka on selkeä ja avoin sen täytyy puuttua muun muassa testneuvotteluihin ja kokoontumisvapauteen. On tärkeää, että ammattiliittoihin rekisteröityminen on nopeaa ja helppoa. On myös pidettävä huoli siitä, että kaikista syrjintä, mistä täytyy järjestää tutkinta. Ja aina kun ammattiliittoja tai ammatti ihmisiä vastaan hyökätään, sitä, siitä täytyy järjestää tutkinta. Ja vientiteollisuuden vapaa-aluetta koskevien sääntöjen täytyy olla ilon työnormien mukaisia. Ja on ryhdyttävä, on myös varmistettava se, että sopimuksen mandaatin jatkamisen lisäksi autamme dialogin ja vuoropuhelun käymistä eri merkkien valmistajien ja työntekijöiden kesken ja OECDn vaateteollisuuteen liittyvät due diligence-suuntaviivat on otettava huomioon myös siellä. Me joudumme myös nojautumaan kansainvälisiin organisaatioihin, kuten juuri ILOon, jotta se valvoisi Bangladeshin hallinnon toimia. Arvon puhemies, hyvät jäsenet, tämä sopimus on erittäin tärkeä puitteista, jotta Bangladesh saadaan samoille linjoille muiden kansainvälisten kumppaneiden kanssa työ oikeuksien saralla. Jos edistystä ei saada aikaan kohtuullisessa ajassa, niin komission täytyy katsoa, mihin toimiin sitten voidaan ryhtyä. Meillä on kyllä välineitä, joita me voimme käyttää. Meillä on muun muassa gspr asetus ja sehän, eli tullietuusjärjestelmäasetus, ja siinähän on klausuli, jonka myötä puutumme asioihin, jos työoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia rikotaan. Me toivomme, että näin ei tarvitse tehdä. Me toivomme, että pikemminkin saadaan edistystä aikaan Bangladesissa. Ja mm, huominen kokous toivottavasti sukeutuu hyväksi, mutta tilannetta täytyy valvoa ja kiitän kovasti, että olette yhteistyöhaluisia. On tärkeää, että me teemme yhteistyötä ja jos me niin teemme ja välitämme yhteisen viestin, puhumme yhdellä äänellä, niin varmasti pystymme välittämään viestimme tehokkaasti bangladesilaisille. Kiitos, kiitos. Ja kuullaanpa sitten poliittisia ryhmiä EPPn puolesta. Edustaja Ruosh, ensinnä kaksi minuuttia. Kiitetäänpä ensimmäiseksi edustaja Karimia hänen tekemästään työstä. Tämä kestävyyssopimus allekirjoitettiin vuonna 2013 sen jälkeen, kun Randa Plasassa tapahtui 2013 vuoden huhtikuussa traaginen onnettomuus. 11 000 ihmistä kuoli työskennellään tuossa rakennuksessa. Meidän ei pitäisi unohtaa sitä ja sen takia kaikkien euro- eurooppalaisten poliitikkojen pitäisi tehdä kaikkensa, jotta tällaiset tragediat eivät toistuisi. Ja sen takia on kovin oikea-aikaista ja asiaan kuuluvaa käydä tämä keskustelu täällä ja myöskin seuraava kokous Dakassa. Ja komissaarilta kysyisin hänen kauttaan koko komissiolta, tai pyytäisin, että he ottaisivat esille Bangladesin hallituksen kanssa kaikkia näitä tärkeitä asioita. Ja jos hallitus val- vitkuttelee uudistusten täytäntöönpanossa, niin teille, teidän pitäisi toimia jämäkästi. Ilon on teidän takananne. Työntekijöiden olosuhteita on parannettava kyseisessä maassa. On totta, että monet seuraavat huolellisesti sääntöjen noudattamis- ja järjestelyjä ja toimenpiteitä jotka sisältyvät kestävyyssopimukseen ja seuraavat niiden toteutumista. Huolimatta saavutetusta edistyksestä yleisistä työ, yleisissä työoloissa ja erityisesti rakennusturvallisuudessa, ja meidän pitää tietenkin onnitella Bangladesin viranomaisia siitä, niin siitä huolimatta täytyy vielä jatkaa ponnistelujamme ja näiden kehitysaskelten hyötyjen eteenpäin viemistä. Työntekijöiden oikeuksia ei ole viety viime kuukausina asianmukaisesti eteenpäin. Työoikeuden oikeus käytäntö, anteeksi, työn lakia pitää saada muutettua. On saatava aikaiseksi vakavasti otettava oikeusvaltion periaatteiden noudattaminen. Meidän täytyy vaatia hallitusta tekemään kaikki mahdollinen, että tämä saataisiin aikaan. Ja kiinnittäisin huomiota vielä, että lainsäädäntö, joka koskee vientiteollisuuden vapaa-alueita, on vanhentunutta ja kansainvälisten säännösten vastaista. Siellä tapahtuu paljon väärinkäytöksiä. Ja seuraavaksi sitten SND-ryhmän puolesta Jorkko. since... Kiitos. Nyt on kulunut neljä vuotta, kun kestävän kehityksen sopimus tuli voimaan ja nyt täytyy kohdata se tosiasia, että olosuhteet ovat vielä aika huonot. Ja jossakin tapauksissa, esimerkiksi ammattiliittojen oikeuksissa, ovat jopa huonontumassa. Valitettavasti, tai siis onneksi komissio tämä myös tunnustaa, ja tämä kirje, joka on lähetetty Bangladeshin Brysselin lähettilälle, Ample, TV, Trade, pääosastot sen lähettivät, ilmoitti maalle, että 18. toukokuuta asti on aikaa tehdä riittäviä, huomattavia ja merkityksellisiä edistysaskeleita niin, että siinä on myös aikatauluun sidottu suunnitelma niin, että työlainsäädännön puutteisiin voidaan puuttua. Ja jos näin ei tehdä, niin sitten alkaa virallinen tuljetuusjärjestelmä tutkimus. Minun teidän tietoonne on tullut, että tähän mennessä Bangladesin hallitus on kumonnut joitakin lakeja, mutta muita riittäviä toimia ei ole tehty. Tietysti joitakin tunteja vielä 18 päivään on, mutta kysymykseni komissiolle olisi. Mitä tapahtuu huomisen jälkeen, kun jatkotuloksia, muita tuloksia ei tule? Aiotteko toistaa täällä kirjeen ehdotukset, siis komissiolta, joka oli siis kaksi kuukautta sitten. Kiitos. Ja sitten edustaja Karin, ECR-ryhmän puolesta puolitoista minuuttia. Mr. President, thank you. Puhemies, kiitoksia. Arvon komissaari, on aina suuri ilo nähdä teidät täällä salissa ja olen iloinen tästä avoimesta tavasta, jolla te käsittelette kauppa-asioita ja olen iloinen tästä avoimuudesta. Niin, Bangladesh on oikeastaan tarina, jossa on kaksi puolta. Toinen puoli on se, jonka suhteen me eurooppalaiset ja me Euroopan parlamentti voimme olla erittäin ylpeitä. Me olemme tehneet kovasti työtä ja olemme voineet varmistaa sen, että tietyt kaikkein pahiten alakynnessä olevat bangladesilaiset ihmiset ovat päässeet tilanteeseen, jossa voivat ansaita leipänsä ylpeinä. Tähän me olemme panostaneet kovasti ja kun katsomme, kuinka paljon saavutuksia on saatu aikaan, niin täytyy katsoa, missä nyt tänä päivänä ollaan. Ja minusta on aika selvää se, että Joko Bangladeshin hallinto ei kuuntele tai ei halua kuunnella tai ei ymmärrä, mitä me sanomme. Ja sen vuoksi aion välittää hyvin selkeän viestin tänään. Se ei liity niihin yksityiskohtiin, joista komissio vastuussa, vaan haluan vain sanoa Bangladeshille, että me emme halua nähdä sellaista tilannetta, jossa tietyt saavutukset ja voitot – johtavat siihen, että tulokset ovatkin negatiivisia. Me olemme tehneet kaikkemme, jotta voimme pitää huolen siitä, että ovemme pysyvät teille avoimina. Ymmärtäkää tämä viesti, reagoikaa positiivisesti niin, että voimme jatkaa tällä edistyksen tiellä. Sanchez. Kiitos edustaja Sanchez. Yksi minuutti. Senior. Kiitoksia puhemies. No, noin neljä vuotta sitten, jo neljä vuotta on kulunut Rannaplasasta ja sen tapahtumista tekstiiliajan alan työntekijät olivat dramaattisessa tilanteessa, vaikkakin monet yrittävät maalailla kuvan kauniimmaksi ilmaisun vapaus ja kokoontumisvapaus, työntekijöiden oikeudet ovat olemassa olemattomia asioita. Ihmisiä varsinkin ihmisoikeus oikeuksien puolustajia ja ammattiyhdistysedustajia kidutetaan ja kohdellaan eh, epäinhimillisesti. Komission on käynnistettävä välittömästi tutkimus koskien ihmisoikeus- ja työoikeutta koskevien kansainvälisten sopimusten rikkomiskäytänteet. Teksti- tekstiilisektorin kestävyyssopimus ei toimi. Väärinkäytöksiä ei ole pystytty lopettamaan. Viisi, noin, viikko sitten, viisi, noin viikko sitten 500 jäsentä täällä vaati komissiolta puuttumaan eh, Bangladesin väärinkäytöksiin ja vaatimaan, että, eh, että toimenpiteet pannaan täytäntöön. Seuraavaksi sitten edustaja Hautala vihrein, vihreiden puolesta. Eh, president, komissio Arvon puhemies, Toivomme kovasti voimia kokoukseen huomenna, jossa komissio keskustelee edistyksestä sitoumuksissa, joita on tehty. Selkeä luettelo on olemassa. että olisi komissio ja sen samaa mieltä, että jos huomattavaa edistystä ei sitoumuksissa ole, niin sitten olisi tulevaisuuden näköala, jonka myötä komissio voisi kääntyä ilon puoleen ja pyytää kansainvälisen työlainsäädännön rikkomusten tutkimista. Loppujen lopuksi mielestäni pitäisi ottaa kovin vakavasti tämä uusi sopimus, joka on ihailtava ponnistus ja pyre tukea arvoihin perustuvaa, arvoperusteista tuotantoketjua. Mutta jos toinen osapuoli ei täytä odotuksia, niin joitakin johtopäätöksiä täytyy tehdä. Toiseksi haluaisin mainita, että 500 jäsentä ovat todellakin vaatineet kansainväliselle yhtiölle due diligence-menettelyä sitovaa. Ja tämä vaatimus pitäisi toistaa mielestäni, koska sitä tarvittaisiin yhtäläisiä kilpailusuhteita varten. Kiitoksia sitten ENFn puolesta edustaja Chok. Yksi minuutti. Ah, di compleanno dell'amico Gianluca. Nico Gianluca Buonannon syntymäpäivänä täytyy käyttää Gianlucan kommunikaatioteknologiaa. Sanonkin, että kaari kollegi, hyvät kollegat, jotka täällä Euroopassa nukutte, avatkaa silmänne. Tämä on päivän sana. Herätkää, herätkää, herätkää. Riittää jo monikansallisten yhtiöiden palveluksessa oleminen. Eurooppa on ollut rikostoverina tappamassa koko valmistussektoria. Monikansalliset yritykset menevät tuottamaan tuotteitaan muissa maissa ja spekuloivat tilanteilla, jossa ihmiset elävät orjuudessa ja jossa käytetään myös lapsityövoimaa 12-14 tuntisia työpäiviä tehden parin euron työpäiväpalkalla. päiväpalkalla. Tämä, tätä ei voida hyväksyä. Jos Eurooppa ei halua jatkaa tätä rikoksessa osallisena olemista monikansallisten yritysten kanssa ja rikostoverina työ, kuolemaan työtapaturmissa, niin silloin on todettava, että nämä tuotteet ovat laittomia, koska ne on tuotettu työntekijöiden oikeuksista piittaamatta. Kiitoksia edustaja Shokka. Ja seuraavaksi edustaja Schenfeld. Adam, ole hyvä, kaksi minuuttia. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Kiitos kovasti puhemies. Harmi, että nämä suuret tragediat, kuten se, joka tapahtui Bangladesissa, johtavat ihmisoikeustilanteen muutokseen, työntekijöiden oikeuksien kunnioittamiseen, erityisesti työn turvallisuus- ja terveyssääntöihin liittyen. Sopimus EUn ja Bangladesin välillä myöskin ilo huomioon ottaen on jossain määrin parantanut tilannetta. Vuodesta 2006 lähtien on yli 2500 työpaikkaa tarkastettu ja tehtäitä on suljettu ja on rekisteröity yli 300 ammattiliittoa. Työllisyyttä on lisätty myös työn työterveystarkastajia on lisätty siis. EUn toiminta on tätä aiheuttanut, mutta myös sopimus sinänsä. Ne ovat perustavanlaatuisia asioita. Tietysti parannusprosessi ei ole lopussa, sitä täytyy jatkaa. Eikä siitä tule helppoa, mutta täytyy myös muistaa se, että työ, jota Bangladesissa tehdään ja työllistetään, pelastaa köyhyydestä ja nälän näkemisestä monia perheitä. Sen vuoksi täytyy tehdä vastuunalaisia päätöksiä niin, että voidaan auttaa ihmisiä köyhissä maissa, eikä samaan aikaan tappaa teollisuutta, joka antaa heille mahdollisuuden elinkeinoon ja elämään. Äh, prego Linda. Ja sitten Linda, puolitoista minuuttia. Mä kävin. Thank you, Commissioner. Kiitoksia. Haluan kiittää komissaria siitä, että olette seuranneet asioita. Kun me menimme Bangladeshiin, oli selvä asia, että pääsy markkinoillemme oli erittäin tärkeä asia heille. Ja valiokunnan puheenjohtajana olen tietysti iloinen siitä, että kymmenet tuhannet työntekijät, erityisesti naiset, voivat ansaita elantonsa, koska pääsevät meidän markkinoillemme, mutta me tapasimme myös AY-aktiiveja, kertoivat miten vaikeaa työpaikalla järjestäminen on ja miten paljon heitä on peloteltu, joten olemme erittäin iloisia siitä, kuinka paljon olette tehneet. Lähetitte muun muassa lähettilälle kirjeen. On tärkeää muistuttaa Bangladeshin viranomaisia siitä, että tämä sopimus ei ole ainoastaan tekninen asiakirja, vaan siinä taustalla ovat meidän arvomme. Pari lisäkysymystä Tämä tasapuolisuus on asia, joka tuli esiin Bangladesissa monta kertaa. Ei ole mitään järkeä siinä, että Bangladesista liiketoiminta siirretään sellaisiin maihin, joissa työolot ovat vielä pahemmat. Eli millä tavalla aiotte puuttua Mm, sopimukseen niiden maiden kanssa, jotka ovat olleet yhtä tiukkoina, yhtä paljon mm, vähät välittäneet ilon normeista ja työoikeuksista. Täytyy myös muistaa se, että me emme voi saada aikaan investointeja ja ihmisten elämänlaatu ei parane, jos he eivät saa säällistä palkkaa työstään. Te puhuitte kestävästä arvoketju aloitteesta, joka liittyy vaateteollisuuteen. Mitä muuta aiotte tehdä, jotta voitte varmistaa sen, että bangladesilaisista ja vastaavien maiden tuotteista maksetaan reilu hinta? Lambert. Kiitoksia edustaja Lambert. Yksi minuutti. Thank you, President. And I also... Kiitoksia puhemies. Minäkin haluaisin kiittää komission edustajaa hänen jatkuvasta kiinnostuksestaan ja sitoutumisestaan valmisvaatealaa kohtaan, erityisesti Bangladesin kohdalla. Itse puhun nyt Etelä-Aasian valtuuskunnan edustajana ja olemme seuranneet kestävyyssopimuksen kehitystä sen alusta asti. Olemme nähneet paljon positiivisia innovatiivisia vastineita Rana Plazan tragedian jälkeen ja johtajia katsotaan tai siellä hallitusten johtajia katsotaan esimerkkinä myöskin muille maille, mutta Bangladesh, koska Bangladesh ei ole ainoa maa, jolla on ongelmia. Monet meistä varmasti olisimme iloisia, jos Bangladesin hallinto todella sitoutuisi kestävyyssopimuksen jatkossakin ja yhä, yhä syvällisemmin, koska tällä tavalla Bangladesh saa mahdollisuuden olla johtoasemassa vakaan ammattiyhdistystoiminnan hyvän vuorovaikutuksen vastuullisen tuottamisen alalla. Ja me myös haluamme vastuullista tuotantoketjua, jotta voimme tietää, että emme vaaranna ihmisten henkeä toimiessamme yhteistyössä heidän kanssaan. Seuraavaksi Lintz im Rahmen der einer S&D Delegation nach SD-valtuuskunnan puitteissa maaliskuussa sain itse kuvan siitä, että työehdot kenkä- ja vaatetusteollisuudessa ovat parantuneet olennaisesti. Ilon standardia kuitenkin loukataan vieläkin. SD-valtuuskunta on paikan päällä – vaatinut, että standardit toteutetaan ja näin muodoin komission tiedonantoa täydennetään parhaalla mahdollisella tavalla. Olen tietysti pidän sopimusta hyvänä ja olen huomisesta tapaamisesta hyvin eh, odotan innolla sen tuloksia. Vi, viittaan parlamentin huhtikuussa hyväksyttyyn omalaitemietintöön, joka koski vaatetusteollisuuden toimitusketjua. Tarvittaisiin lainsäädäntöehdotus tähän liittyen, toimitusketjuun liittyen. Lainsäädäntöaloite voisi ottaa huomioon myös ja ottaa panoksensa. Kiitoksia edustaja, edustaja Lips ja sitten ilman puhujalistaa edustaja Maria Syksy minuutti. Grazie, presidente Έχουμε επανειλημμένα ασχοληθεί με την εργασιακή ζωή. Kiitoksia puhemies. Olemme käsitelleet Τα. tätä Bangladeshin hirvittävää tilannetta, tätä villiä viidakkoa, jossa pari, 12-vuotiaat lapset tekevät 12-tuntisia päiviä. Ja olemme kuulleet myöskin satojen ihmisten palaneen kuoliaksi Rannaplassalla samanaikaisesti, kun Euroopan eurooppalaiset mm, ovat menettäneet työpaikkoja täällä Euroopassa. Joten monikansalliset yritykset, Bangladesin hallitus, kaikki tuntuvat olevan ikään kuin piilosilla. Mitä tahansa toimintaa tekstiilialalla tapahtuukin Bangladeshissa, on täysin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 panoksen niiden puolesta, jotka taistelevat ihmisoikeuksien puolesta. He ovat sitä mieltä, että mielipiteen vapaus ja muut vapaudet ovat hyvin tärkeitä. Sen vuoksi on hyvä, että parlamentissakin käsitellään näitä asioita, Bangladesin työläisten oikeuksia. Siis täytyy tunnustaa, että kun asiakirjoihin tutustuin, niin sen jälkeen olen ollut skeptinen sen suhteen, että Bangladeshin hallitus olisi valmis EUn päätöslauselman ottamaan vakavasti ja parantamaan oikeuksia. Hyvää onnea huomisen keskusteluihin. Jos 18 toukokuuta jälkeen mikään ei ole muuttunut, niin toivon, että komissio voisi ryhtyä pikaisiin toimiin niin ettei jatketa pelkästään kirjailija diplomaattisella eh, puheella. Kiitoksia. Annan mahdollisuuden vastata komission edustajalle. Kiitoksia kovasti. Tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys ja haluan kiittää teitä tästä sitoutuneisuudestanne. Meillä on samat tavoitteet ja me yritämme tehdä työtä mahdollisimman tehokkaasti ja katsotaan, miten asiat Bangladeshin hallinnon kanssa sujuvat. Me haluamme tietysti säälliset työolot. Tämä sopimus on ainutlaatuinen. Se on parantanut tietoisuutta, se on sitouttanut maita, yrityksiä, kansalaisyhteiskuntaakin ja se on saanut aikaan parannuksia, ei riittävästi, mutta on kuitenkin. Ja tietyt eurooppalaiset yritykset, jotka eivät aiemmin olleet sitoutuneet yhteiskuntavastuuasioihin, niin ovat nyt aloittaneet tutkinnat, tarkastukset ja pyrkivät varmistamaan sen, että se, mitä ne tuottavat ja sitten myyvät, on kestävää. Paljon on vielä rajaa, on, on saatu aikaan, mutta tämä ei vielä riitä. Bangladeshin hallinnon täytyy tehdä vielä paljon enemmän. Muutamia myönteisiä merkkejä on tullut, mutta ei riittävästi. Ja kuten sanottu, huomenna on kokous. Olkaamme reiluja, kuunnelkaamme bangladeshilaisia kumppaneita, me kuulkaamme, mitä heillä on suunnitteilla. Jos he esittävät strategian, jonkalaista olemme perään kuuluttaneet, niin hyvä, ja keskustelkaamme siitä sitten avoimesti ja ystävällisesti. Olen sanonut aiemminkin ja toistan, että on toimia, joihin voimme ryhtyä, jos näemme, että edistystä ei saada aikaan tai jos tilanne heikkenee. Me voimme äh, äh, ryhtyä niihin, mutta emme tietenkään ennen huomista kokousta voi alkaa uhkailla. Eli katsotaan, mitä huomisessa kokouksessa kuullaan olemme tehneet täysin selväksi bangladesilaisille sen, että äh, ILO on neljä suositusta, nimittäin äh, työlainsäädännön muuttaminen, jotta se noudattaa ILON yleissopimuksia. Toiseksi äh, se, että ähm, nämä vientivyöhykkeiden vyöhykkeillä annetaan liittymisvapaus kaikille ja että rikkomuksia tutkitaan ja niihin puututaan. Ja on myös varmistettava se, että ammattiliittoihin hakemukset käsitellään mahdollisimman nopeasti, ellei ole selkeitä äh, syitä toimia muulla tavalla. Eli nämä ovat ne tavoitteet, joita mekin tuemme. Ja mitä tulee due diligence-periaatteeseen, kun esimerkiksi äh, konfliktimineraalisopimuksessa meillä on samankaltainen, se on mutkikas asia. Äh, erityisesti vaateteollisuudessa. Me teemme erittäin läheistä yhteistyötä ILON ja OECDn kanssa, kun kehitämme näitä due diligence-suuntaviivoja vaatesektorille. Nyt lyhyellä aikavälillä haluamme, että niistä tulee totta ja niin, pitää, pitää huoli siitä, että ne toimivat käytännössä vaateteollisuuden tuotantoketjut ovat hyvin fragmentoituneet, monimutkaiset, niissä on monia toimijoita mukana kaikkialla maailmassa, eli erittäin mutkikasta on saada aikaan tulosta. Meillä on jo lainsäädäntöä yritysten yhteiskuntavastuusta ja vastuullisesta liiketoiminnasta. Meillä on myös tietyille eurooppalaisille suurille yrityksille luottamuksellisuusklausuleja ja ja pal- tietojen paljastamisklausuulia. Ja täytyy myös katsoa, mitä alueen muut kumppanit voivat tehdä, voidakseen tukea muutosta, miten voivat koulia ihmisiä, rohkaista ihmisiä muuttu, mu- muutokseen. Ja on myös tärkeää järjestää kokouksia, jotta alueen eri toimijat kokoontuvat niin, että voidaan tavoittaa mahdollisimman monia tahoja. Tämä on johtanut jo joihinkin tuloksiin ja me tulemme jatkamaan työtämme ja tulemme tekemään myös yhteistyötä teidän kanssanne jatkossakin pohdimme, kuinka voimme yhdessä painostaa ja varmistaa sen, että työntekijöiden asema paranee ja ammattiliittojenkin. Ja lopulta yksittäisten ihmisten. Suurin osa näistä ihmisistä ovat nuoria naisia ja tyttöjä, jotka tekevät työtä tällä alalla. Ja he tarvitsevat meitä, meidän tukeamme. Ja meidän täytyy taistella heidän puolestaan. Haluan kiittää teitä vielä kertaalleen sitoutuneisuudesta ja palaamme tähän asiaan piakkoin. Paljon kiitoksia komission jäsen läsnäolostanne täällä meidän keskustelussamme. Keskustelu päättyy ja tästä aineistosta äänestetään.